Kiitoksia puhemies, arvoisat jäsenet. Olemme tyytyväisinä vastaan Euroopan parlamentin aloitteeseen kahteen kiireellisestä päätöslauselmasta, joka koskee Amin Meki Medania, joka äh, on Sudanin äh, kansalaisjärjestöjen puheenjohtaja. Kuten useasti on sanottu, sudanilaisen äh, turvallisuuspalvelun jäsenet pidättivät 6. joulukuuta Mimeki Medanin. Hän on eristyksessä mm, ja Tämä johtuu, koska hän allekirjoitti Sudan Kolin, joka on vetoomus demokraattisen muutoksen puolesta. Hän allekirjoitti sen kansalaisyhteiskunnan nimissä 3. joulukuuta Addis Abebassa erilaisten oppositiojohtajien kanssa. Adin Meki Medani on meille erittäin tärkeä henkilö, joka puolustaa ihmisoikeuksia Sudanissa ja kansainvälisesti. Vuosina 2013 Euroopan unionin edustusta antoi hänelle ihmisoikeuspalkinnon ja otti hänet mukaan osallistujien toimintaansa. Vaadimme, että Sudanin hallitus vapauttaa heti hänet ja muut poliittiset vangit Euroopan unionin edustuston päällikkö Kartun, joka pitää yhteyttä hänen perheeseensä, mm, seuraa hänen tapaustaan. Amin Meki Medanin pidätys ei ole riko pelkästään Sudanin perustuslakia, vaan kyse on myös mielipiteen vapauden rikkomisesta Tämä äh, rikkoo myös kansallisen vuoropuhelun periaatteita, joka hallitus äh, ilmoitti aloittavansa vuoden 2014 ensimmäisinä äh, kuukausina. Meillä täytyy olla ilmaisunvapautta kansalaisille ja aseista täytyy luopua. EUn ulkoministerien täytyy toimia kuten on todettu neuvoston päätelmissä. Ihmisoikeustilanne Sudanissa on hyvin huolestava. Siellä on pelottelua, väkivaltaisuutta, siellä kohdellaan kaltoin poliittista oppositiota, ihmisoikeusaktivisteja ja mediaa valvotaan ja sensuroidaan. Ja Darfurin konflikti niin on myöskin hyvin hankala ja siellä ihmiset kärsivät traumoja. Siellä on mielivaltaisia ommituksia, valtavaa väkivaltaa lapsia ja naisia vastaan. Ja kaikki tämä tapahtuu rankaisemattomuuden ilmapiirissä. Meidän täytyy nyt yrittää pyrkiä rauhaan ja meidän täytyy tukea afrikkalaisia, jotka tähän ovat pyrkineet. Ja viime viikolla yritti saamaan ratkaisua tilanteeseen, mutta se ei kuitenkaan onnistunut. Meille rauha on tärkein tavoite kaikissa yhteyksissä Sudanin. Puhemies, haluaisin kiittää teitä huomiosta ja Italian puheenjohtaja valtion nimessä haluaisin toivottaa teille kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Kiitos, herra Della la Vedova. Kiitämme teitä siitä, että Italia on sitoutunut tähän yhteistyöhön. Nyt keskustelu on päättynyt.